keskustelua on ulkopuolella. Meillä on nyt äänestysselitykset ja ne, jotka niitä haluavat seurata, heidän täytyisi voida näin tehdä. Me aloitamme äänestysselitykset äh, mietintöön, Pirin mietintöön. Kollega Austrevicius, olkaa hyvä. Mr. Chairman, Hyvä puhemies, minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin tuoda esiin, että me olemme jo hyväksyneet yhden Turkkia koskevan päätöslauselman, joka koski epäonnistunutta vuoden 2016 kesäkuun sotilasvallan kaappausta. Tuolloin me korostimme sitä, että Euroopan unioni on Turkin strateginen kumppani huolimatta siitä, että monia ongelmia on Turkin etenemisessä Euroopan unionin jäsenyysneuvotteluissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämän jälkeen tilanne on vain pahentunut. Ja yhden ihmisen valta kasvaa. Me näemme vakavia perustuslaillisia loukkauksia ja median oikeuksia on rajoitettu. Uskoakseni Turkin tilannetta ei voi enää jättää sivuun. Jos paketti toimeenpainaan sellaisena kuin se nyt on, Euroopan unionin täytyy päättää välittömästi jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa ja tämän lisäksi myöskin jäsenyyttä valmisteleva tuki. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Hänän. Kiitoksia varapuhemies. Jälkikäteen ajatellen Euroopan unionin lähestymistapa Turkkiin ei ole toiminut kovinkaan hyvin. Me olisimme voineet todeta, että jäsenyys ei ole edes listalla. Voimme löytää erilaisen tavan tehdä yhteistyötä, mutta tämän sijaan me heiluttelimme jäsenyyslupausta, vaikka meillä ei ollut lainkaan aikomustakaan sitä täyttää. Ymmärrämme kyllä, että tämä pettymys on johtanut siihen, minkälainen poliittinen rapautuminen maassa on tapahtunut. En tietenkään sano, että tämä on täysin Euroopan unionin syytä. Se olisi naurettavaa. Suurin syy on Turkin sisäinen, mutta pohdinpa, eikö olisi järkevämpää nyt pyrkiä siihen, että meillä olisi kestävämpi sopimus ja että tunnustaisimme Turkin strategisena kumppanina, liittolaisena, tunnustamme markkinahyödyn, joka tulee Turkin kumppanuudesta, mutta pudotamme tämän jäsenyyspuheen Turkki on erittäin tärkeä, suuri maa ja sellaisena se voisi tulla myöskin naapuristoalueen malliksi. Dank, Herr Kollege Hennen. Es folgt... Kiitos kollega Hänen. Sitten äh, kollega Czambatski. Уважаеми колеги, искам да поздравя още веднъж до... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella edustajaa Kati Piiriä hänen mietintönsä sävystä. Tämä Mietintö on nyt askel oikeaan suuntaan, sillä tässä pohditaan Euroopan unionin politiikkaa. Kuitenkin äänesti mietintöä vastaan, sillä teksti ei puhu maallisen tasavallan muuttamisesta uskonnolliseksi hallinnoksi. Tämähän ei vastaa lainkaan niitä arvoja, joita me puolustamme. Tämän lisäksi Erdogan on harjoittanut islamisaatiota maassa, mutta sitä ei lainkaan näy tässä mietinnössä. Olemme myöskin nähneet, että Turkki sekaantuu monien maiden, kuten minun maani Bulgarian, sisäisiin asioihin. Tätä ei voida tukea. Turkki ei voi olla mikään liittolainen, se on islamilainen diktatuuri. Danke, Herr Kollege Zambatski. Es folgt... Kiitokset. Sitten kollegat Savorska. Herr Präsident. Súhlasím s dvoma pozmeňovacími návrhmi, ktoré podali poslanci zo skupiny ENF. Kiitos. Turkin pitäisi tunnustaa armenialaisten kansanmurha, samoin minusta hyvänä yhteiselo krist, kristillisten ja äh, muslimien välillä, niin hän ja Sofian äh, kirkon pitäisi yhä pysyä museona eikä sitä tulisi muuttaa moskeijaksi. Tilanne Turkissa on nimittäin nyt tällä hetkellä hälyttävä. Kaikkein tärkeintä on jatkaa vuoropuhelua ja sen vuoksi pitäisi ensin käsitellä aiheita, jotka liittyvät äh, EUn ja Turkin suhteisiin ja ovat merkittäviä. Tämän päätöslauselman pitäisi ohjata Turkia hallitusta näkemään sen velvoitteet. Ja sitten vasta kun äh, on tarpeeksi hyvää tahtoa, niin voimme lähteä käsittelemään arempia aiheita. Kiitos kollega Saborska. Sitten siirrymme Kukanin, äh, Fransun ja Gardias Sabal Rubialin mietintöön. Äh, kollega Austrevicius. Mr. Chairman, Hyvä puhemies, minä äänestin tämän Euroopan uudistetun ulkoisen investointisuunnitelman puolesta huolimatta siitä, että virallisen kehitysavun pitäisi olla kehittyvien maiden pääasiallinen tuen lähde. On kuitenkin hienoa, että yksityiset investoinnit tulevat käyttöön Afrikassa ja Euroopan unionin itäisellä ja eteläisellä naapurustoalueella huolimatta laajemmasta strategiasta rauhoittaa maahanmuuttoa. On erittäin tärkeää puuttua maahanmuuton juurisyihin luomalla työpaikkoja, tukemalla pk-yrityksiä ja helpottamalla mukaanottavaa kasvua. Suunnitelman tarkoitus on olla uuden rahaston, kestävän kehityksen rahaston väline. Tämä on jotakin, missä Euroopan investointipankki on yksityisessä julkisessa investoinnissa mukana ja hallinnoi riskejä. Uskon, että tämä tulee auttamaan riittävien investointien houkuttelussa. Tämän välinen kautta, jota me tuimme, ja tämä tulee tarjoamaan myöskin tärkeää teknistä apua kaikille tarpeen alla oleville maille. Kiitos äh, sitten kollega Aguilera Garcia. Kiitos paljon puhemies minä äänensin tämän puolesta ja sen takia haluan puhua tästä rahastosta, jotta voidaan perustaa Euroopan kestävän kehityksen rahasto, koska aivan varmasti se tulee auttamaan maahanmuuttoa asioissa, köyhyysasioissa ja oikeudellisissa asioissa. 44 miljoonaa euroa investoituna Afrikkaan ja sen lähinaapureihin lähin alueisiin. Pystytäänkö tällä rahastolla ratkaisemaan Afrikan ongelmat? ja pystytäänkö sillä ratkaisemaan epäoikeudenmukaisuuksia. Tämä on aika hyvä äh, hanke. Minä haluaisin puhua tästä rahastosta. Mikä siinä on keskeistä? Se on meidän, meidän kehitystymme pitäisi olla kehi, te- tehokasta. Meidän pitäisi pystyä kitkemään köyhyys pois ja saada myös Pariisin sopimus tähän mukaan. Meidän pitää saada kestävä kehitys tämän rahaston perusperiaatteiksi. Meillä pitää olla myös ihmisoikeuserityislauseke tähän, myös työoikeuserityislauseke. Se pitäisikin lisätä tähän tekstiin. Meidän pitää myös taistella veroparatiiseja vastaan. Se on tärkeä onnistuminen, kun me haluamme päästä tavoitteisiin tämän rahaston toiminnan kanssa. Kiitos kollega Aguilera Garcia. Ja näin äänestysselitykset tähän mietintöön on annettu ja sitten siirrymme äänestysselitykseen, jotka koskevat kollega Anderssonin mietintöä ja kollega Soidrova saa aloittaa. Děkuji, pane místopředsedo. Eh, jsem velmi Kiitos puhemies. Minä olen erittäin iloinen siitä, että tänä päivänä hyväksymme tämän lainsäädäntötekstin, jossa otetaan erittäin voimakkaasti esille tämä Marrakeshin sopimus, jossa puhutaan vammaisista ihmistä. Tämä auttaa suuresti näiden ihmisten elämässä ja se myös antaa heille mahdollisuuden kelvolliseen sosiaaliseen taloudelliseen elämään. Voi myös tajuta, että jäsenvaltiot tulevat harjoittamaan yhteistyötä myös jatkossa. Tämä on hyvä vaihtoehtomenetelmä, vaihtoehtotapa. Esimerkiksi erilaisille sokeankirjoitusjärjestelmille. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat päästä kaikkiin teoksiin myös voivat myös lukea erilaisia teoksia. Ja tämä tarkoittaa myös näiden ihmisten koulutusmahdollisuuden parantamista, koska nämä ihmiset tähän mennessä eivät ole pystyneet hyötymään näistä teoksista koska siihen on myös sisältynyt tekijänoikeuslaki. Tämä tulee myös parantamaan näiden ihmisten elämänlaatua. Kiitos kollega Šojdrova. Seuraavaksi kollega Steiner. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen siihen, että nyt olemme yhtä askelta lähempänä Marrakeshin sopimuksen ratifioimisessa. Euroopan unionin tuki äh, sokeiden, äh, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteiden hyväksi tekemä työ on ollut hyvin myöhässä. Huolimatta monista hyvistä asioista, joita Euroopan parlamentin mietinnössä oli mukana, minä pahoittelen vahvasti tätä julkaisijoille taattavaa kompensaatiota – Tämä on YK mm, sokeiden oikeuksien sopimuksen artikla 21 vastaista ja tämän lisäksi koskaan ei ole osoitettu, että julkaisijat kärsisivät lainkaan tämän kaltaisten mm, oikeuksien myöntämisestä. Tämä rikkoo suoraan Marrakeshin sopimusta. Tästä huolimatta Euroopan unionin saa nyt toivottavasti tämän ratifioinnin nopeasti hoidettua. Kiitoksia. Kiitos. Ja nämä olivat kaikki äänestysselitykset Anderssonin mietintöön ja siirrymme edustaja Dansin mietintöön ja Dama saa ensin puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö sisältää muutamia askelia eteenpäin kestävyyttä edistävien toimien olla Euroopassa. Siksi äh, tuin sitä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja äh, erityisesti energiasektorilla omaksua kunnianhimoisempia tavoitteita. Näiden tulisi tukea äh, teollisuusalueiden siirtymää uuteen kauteen. Myöskin kasvihuonekaasupäätökset ja ilmastonmuutos ovat asioita, joissa meidän pitää kiinnittää huomiota näihin vakaviin ilmaa ja vesistöä saastuttaviin ilmiöihin. Olemme esittäneet tarkistuksia, jotka eivät tulleet hyväksytyksi myöskin jätteongelmiin liittyen. Energia, uudistuva energia energiasekoitus on tärkeä seikka kun luovumme fossiilista polttoaineista. Tämä on nyt hyppäys eteenpäin, mutta meidän pitäisi vielä saada enemmän vauhtia. Vielen Dank, Frau Kollegin D'Amato. Es folgt nun Frau... Ja sitten seuraavaksi Aguilera Garcia. Sí, gracias. Kiitos, puhemies. Tämä on tärkeä mietintö tavoitteena kestävälle kehitykselle. Haluan selittää, minä pidän paljon enemmän siitä, tekstiä, joka käsiteltiin täysistunnossa, kuin sitä, mitä käsiteltiin ympäristövaliokunnassa. Kun on kyse komission tiedotteesta, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä ja EUsta, tässä valiokunnassa Rappakke oli kyse siitä, että mikä on yhteinen maatalouspolitiikka. Se ei ollut ihan asianmukaista. On hyvä, että tämä korjattiin ja äänestys oli oikean suuntainen. Kun puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, se on ihan suurin reformi ja se on suuri ympäristöpoliittinen muutos, mutta se, jos me puhumme viherryttämisestä, se on tärkeä ja myös ja tässä on nähty paljon vaivaa kaikki eurooppalaisen maanviljelijäväestön hyväksi Mielestäni meidän täytyy muistaa, että maanviljelys tekee yhteis- sen pitäisi tehdä yhteistyötä ympäristöpolitiikan kanssa. Näin ei aina ole. Meillä pitäisi pystyä takaamaan takaa myös hyvät kilpailuolosuhteet kolmansien maiden edustajille. Sen takia tämä eurooppalaisen maatalouden rooli tulee korostetusti esille. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Chambatski. Kolegi, izbrak, da glasovanje vzdržal se, zato Paljon kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää tämän mietinnön kohdalla, sillä tässä ei todeta kaikkea. Kestävyys käsitettä käytetään niin laajasti, että se ei enää tarkoita yhtään mitään tekstissä. Tämä mietintö on vain mielipiteiden vaihtoa. Voin olla samaa mieltä monien asioiden kohdalla, mitä tulee ilmanlaadun parantamiseen – tai maaseutualueisiin, mutta en voi tukea muita seikkoja tässä mietinnössä. Kestävän kehityksen välineet eivät toimi. En usko, että Euroopan unionin veromaksajien rahaa tällaisiin ohjelmiin kannattaa käyttää. Se ei johda mihinkään. Tästä tekstistä puuttuu tärkeitä ehdotuksia, siksi en voinut sitä tukea. Kiitoksia. Kiitokset kollega Chambatski. Ja seuraavaksi kollega Grabin, jota en näe, joten kollega Faria. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se on hyvä vaihtoehto. Uskon, että kun puhumme kestävästä kehityksestä, se on tärkeä malli EUlle. Ja meidän pitää kyllä tehdä vielä paljon sen eteen, jotta maailma olisi parempi meille muille ja tuleville sukupolville. Me olemme kiinnittäneet paljon huomiota 2020 strategiaan YK on ohjelmassa ja sen takia jäsenvaltioiden pitäisi tukea enemmän kansalaisyhteiskuntaa. Meidän pitää ajatella paremmin EUn kokonaisvaltaista strategiaa ja tässä on meillä hyvä mahdollisuus, jotta saataisiin tietää, mikä on meidän agendas, agenda, kun puhutaan kestävyydestä ja kestävästä kehityksestä. On kyse keskustelusta, jossa on kyse suuren luokan haasteista koko ihmiskunnalle. Meidän pitää luoda hyvät työpuitteet jatkoa ajatellen että EUn toimielimille, parlamentille ja myös Euroopan parlamentille tämä mietintö on erittäin hyvä koska se myötä vaikuttaa meidän, että saamme paremman maailman. Sitten kollega Keli. Kiitoksia puhemies. YK on kestävän kehityksen tavoitteet koskevat lähestulkoon kaikkia aloja. Globaali 2030-agenda on pyrkimys saada kestävä kehitys vallalleen kaikkialla tuohon vuoteen mennessä. Kaikkien maiden tulee osallistua tähän ihmisarvon, vakauden, terveen planeetan, tasapuolisuuden ja vauraan talouden tukeminen kuuluu näihin tavoitteisiin. Minä äänestin mietinnön puolesta. Euroopan unionin täytyy varmistaa se, että kestävän kehityksen tavoitteet pysyvät mukana tulevissakin aloitteissa ja näin me varmistamme sen, että Euroopan unioni menestyksellä tämän 2030 agendan pystyy täyttämään. Ja hyvä puhemies, haluaisin kiittää teitä hyvin rauhallisesta, tehokkaasta tavasta, jolla johditte tämän päivän istuntoa päinvastoin kuin eräät puhujat sanoivat. He olivat mielipiteensä suhteen pieni vähemmistö. Paljon kiitoksia. Danke für die Blumen, Herr Kollege. Kiitokset kehuista, kollega Keli. Tässä olivat äh, äänestysselitykset edustaja Dansin mietintöön ja nyt sitten vielä viimeinen mietintö äh, kollega Chin mietintöön kollega Nekov. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin syrjäiset alueet, kuten vuoristoalueet, ovat äh, jakamaton osa Euroopan unionia niillä on omat erityispiirteensä ja siksi ne ansaitsevat tukea markkinoille pääsyyn. Niitä pitäisi saada erityisasema ja helpommin rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta. Kohesiopolitiikka luo mahdollisuuksia näille alueille ja näiden mahdollisuuksien tulisi olla todellisuutta vuoden 2020 jälkeenkin. Vuoristoalueet, voivat mahdollisesti tuottaa korkealaatuisia tuotteita ja siksi niiden tulisi voida soveltaa yksinkertaisempia sääntöjä eri laatujärjestelmissä. Vetoan nyt komission asiassa. Meidän täytyy myöskin suojella tässä yhteydessä maantieteellisiä merkintöjä, sillä ne ovat mahdollisuus tukea elinkeinoja näillä syrjäisillä alueilla. Kiitoksia. Kiitos kollega Nekov. Ja näin olemme saaneet kaikki äänestysselitykset Omar mietintöön ja olemme päässeet esityslistan loppuun ainakin tältä aamupäivältä. Istunto keskeytetään kello 15 ja toivotan kaikille erinomaista ruokahalua. Istunto on keskeytetty.